minuuttia sitten kuullut, että minua pyydetään antamaan julkilausuma hyvin surullisesta tapahtumasta ja tämän julkilausuman haluan teidän luvallanne mielelläni antaa. Suurella surulla ja järkytyksellä olemme tänään kuulleet dramaattisista tapahtumista Vinnendenissä, Saksan liittotasavallan Baden-Württembergin osavaltiossa, siellä 15 henkilöä on traagisella tavalla menettänyt henkensä Albertville Real koulussa. Iskun tekijä on 17-vuotias koulun entinen oppilas. Tämän jälkeen hän riisti itseltään hengen. Ammuskelussa paikallisessa supermarketissa amok iskun tekijää seuratessa kaksi poliisia loukkaantui lisäksi. Euroopan parlamentin nimissä haluan ilmaista syvän osanottoni ja solidaarisuuteni perheiden ja kaikkien uhrien omaistia kohtaan. Nämä uhrit ovat viattomia nuoria koululaisia sekä kolme koulun opettajaa. Tämä tragedia tapahtuu vasta puoli vuotta vastaavan kammottavan iskun jälkeen, joka tapahtui Suomessa Kauhajoilla. Meidän tehtävämme vastuullisina poliitikkoina EU:ssa on tehdä kaikissa jäsenvaltioissamme voitavamme, jotta tällaiset teot voidaan ennakoida ja estää hyvissä ajoin, sikäli kuin voimme tähän vaikuttaa. Olemme järkyttyneitä myös toisesta järkyttävästä tapahtumasta Alabamassa, Yhdysvalloissa. Siellä Amok-iskun tekijä on ampunut vähintään kymmenen henkeä ennen kuin käänsi aseensa itseään kohti. Haluan vielä kertaalleen meidän kaikkien nimissä välittää syvän osanottoni ja solidaarisuutemme uhreille ja heidän omaisilleen. Olen kiitollinen, jos muistatte kanssani uhreja. Ich danke Ihnen. Kiitokset. Hyvät kuulijat, näiden traagisten uutisten jälkeen ryhdymme töihin. Eilisen istunnon pöytäkirja on jaettu, onko siihen huomioita?